Seuraavaksi istutulista mukaan meillä on yhteiskeskustelu Georgiasta, herra Mamikinsin suositus assosiaatiosopimuksen tiimoilta ja saman herran Mamikinsin mietintö assosiaatiosopimuksessa. Olkaa hyvä, neljä minuuttia. President, damas on kungi, man ir liels gods pievērst Euroopan parlamentu Hyvät kuulijat, haluan kiinnittää Euroopan parlamentin huomiota ja tukea assosiaatiosopimukseen Georgian kanssa sen allekirjoittamiseksi. Georgian pitää voida saada uusia mahdollisuuksia ja luoda eurooppalainen tulevaisuus, joka on vakaa. Georgian kulttuuri on aina ollut tärkeä osa eurooppalaista kulttuuria. Viimeaikaisen kyselyn mukaan 69 prosenttia Georgian kansasta tukee assosiaatiosopimuksen allekirjoitusta ja se antaa myös suuren vastuun Georgian viranomaisille. Huomisen ratifiointi on Georgian ja Euroopan unionin suhteessa merkittävä askel eteenpäin ja viisi vuotta sitten Euroopan unioni kumppanuusmaitensa kanssa on Äh, aloittanut itäisen kumppanuuden ohjelman. Alussa tämän ohjelman tavoitteet vaikuttivat liian kunnianhimoisilta, mutta kuitenkin määrätietoisesti ja päättäväisesti Georgia on päässyt paljon äh, asiassa eteenpäin ja olen hyvin yllättynyt, kuinka paljon Georgiassa on tapahtunut. Tämä ei ole ollut helppo tehtävä Äh, ottaa käyttöön ja niin tehdä uudistuksia näin lyhyessä, lyhyellä aikavälillä. On vaikea vakuuttaa poliitikot, yhteiskunta ja liike-elämä tällaisten rakennemuutosten välttämättömyydestä. Kuitenkin äh, vastaavia muutoksia on tehty Länsi-Euroopassakin, mutta siihen on mennyt kymmeniä vuosia. Georgiassa tämä on tapahtunut muutamien vuosien aikana. Kuitenkin siellä on tiettyjä asioita, joihin on kiinnitettävä huomiota muun muassa korruption torjunta, Akasian alueen ongelmat sekä eteläisen mm, Georgian alueiden ongelmat. Ja tämä on haastavaa sekä Euroopan unionille, jonka on autettava korruptioasioissa Georgia, eh, median vapaudet, eh, vähemmistöjen suojeleminen ja kaikki se, jolla, jonka avulla Georgia voisi nauttia eurooppalaisesta tulevaisuudesta. Haluaisin sanoa, että assosiaatiosopimuksen myötä ähm, saadaan aikaan vielä enemmän myönteisiä muutoksia. Kauppavaihto kasvaa, viisumihelpotuksia on näköpiirissä ja lisää investointeja äh, EUn ja Georgian välille ja niin edespäin. Georgia voi saada mahdollisuuden suuriin energian, liikennealan ja infrastruktuurihankkeisiin. Ja Georgiasta voisi tulla tällä tavalla hyvin turvallinen investointikohde. Toivoisin voivani kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin laadintaan. ja tämän ratifioinnin niin, valmisteluun. Erityisesti varjoesittelijöitä kiittäisin heidän hyvästä yhteistyöstään. Toivottavasti keskustelu on hedelmällistä ja äm, lopputuloksena on myönteinen äänestystulos. Georgian kansa ansaitsee hyviä muutoksia ja toivon, että Euroopan parlamentti puoltaa näitä muutoksia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi komission nimissä herra Avramopoulos. Thank you, Mr. Kiitos, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mietinnöstänne, herra Andres Mamikins. Mietinnössä on paljon tärkeitä suosituksia. Se osoittaa, että suurelta osin olemme yksimielisiä Georgia-politiikkamme kanssa. Euroopan parlamentin vahva tuki on tärkeä viesti sille, että voidaan vahvistaa Georgia-suhteitamme ja näin saada hyvät olot myös läheisemmälle yhteistyölle Georgian kanssa. Georgia on etulinjassa ollut itäisessä kumppanuudessamme. Assosiaatiosopimus, jota nyt täällä käsittelemme, on tulosta Georgian Eurooppa-pyrinnöistä. Se on myös tulosta päättäväisyydestämme edistää demokratian rakentamista, joka olisi johtanut sitten vakaaseen ja vauraaseen maahan, koska tämä on strategisesti tärkeää meille. Georgia muuttaa tyy kokonaan itsensä näitä täytäntöpanemalla. Näin Georgia lähentyy Euroopan unionia, syventää poliittista liittymistään ja myös taloudellista integraatiotaan. Georgia tekee uudistuksia, jotka muuttavat myös julkista elämää huomioiden eurooppalaiset arvot, moniarvoinen demokratia esimerkiksi ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Allekirjoituksen ja tiettyjen määräysten täytäntöpanon jälkeen olemme jo järjestäneet ensimmäisen eu georgian neuvoston tasan kuukausi sitten Brysselissä. Se on ensi askel kohti sopimuksen täytäntöönpanoa. Päätimme tuolloin, että Georgia kyllä vastaa ensivaiheen vaatimukset viisumivuoropuhelun osalta ja myös ajatellen toimintasuunnitelmaa toisessa vaiheessa, joka voidaan käynnistää. Tämäkin oli tärkeä askel eteenpäin prosessissa, joka lähentää viisumivapautta Georgian ja EUn välillä. Pitää paikkansa, että Georgia on edistynyt merkittävästi demokraattisessa kehityksessään, kun ajatellaan myös parlamentti- ja presidentinvaaleja 2012 ja 2013. Näin myös paikallisvaaleissa 2014, mutta tästäkin kerrottiin vastapuolelle, minkä ymmärsivät, että poliittinen ilmasto edellyttää kohentamista poliittinen vastakkainasettelu ja vast- erityisesti pitäisi estää ja vuoropuhelua pitäisi edistää yhtä lailla. Georgian täytyy jatkaa ponnisteluja uudistakseen oikeuslaitostaan ja takaakseen oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen. Olen iloinen, kun voin kertoa teillä, että kattavan vapakauppasopimuksen Alustava täytäntöönpano ensimmäinen joulukuuta lukien on osoittanut jo tuloksia. Kauppatilastot joulu syyskuuta ovat myönteiset ja vakaat. Sopimuksen vaikutuksia täytyy vielä odotella, jotta voidaan saada vahvempia tietoja, mutta Georgian vienti EU-hun on kasvanut 50 prosenttia ajatellen ne pähkinä ja mineraalituotteita. Me autamme edelleen Georgian uudistuspyrkimyksiä. Autamme PK-yrityksiä sopeutumaan uusiin sääntelypuitteisiin 51 miljoonalla vuotuisessa toimintaohjelmassamme tänä vuonna. Seuraavaksi käsittelin siinä viimeaikaisia kehityskulkoja Georgiassa, nimittäin niin kutsuttua strategista kumppanuutta Venäjän federaation ja viranomaisten kesken. Se, että Etelä-Abhaasian niin kutsutut viranomaiset ovat ryhtyneet samoihin toimiin, on huolestuttava seikka. Abhaasian ja Venäjän federaation mm, niin kutsuttu kysymys Georgian suvereniteetista on aiheuttanut huolta ja siitä on haittaa myös niille ponnisteluille, jotka pyrkivät vakauttamaan turvallisuustilannetta alueella. Eikä se helpota mitenkään myöskään tilanteen kärjistymistä. Se on myös ristiriidassa kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja niiden sitoumusten kanssa, joihin Venäjän federaatio on ryhtynyt. Haluan tällä vielä vahvistaa sen, että Euroopan Unioni antaa vankkumattoman tukensa Georgian alueelliselle koskemattomuudelle. Me olemme sitoutuneita miettimään konfliktin ratkaisukeinoja Georgiassa, myös siinä, että voimme olla mukana Geneven neuvotteluissa ja tarkkailumatkoilla Georgiassa. Jälleen kerran korostaisin täällä sitä, että me arvostamme Georgian osallistumista EUn missioihin Keski-Afrikan alueella osana puitesopimustamme Georgian osallistumiseksi meidän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Lopuksi toteaisin, että kumppanuus unionin ja Georgian kesken on vahva. Vahvistuu entisestään Euroopan parlamentin hyväksyessä assosiointisopimuksen. Kiitos. Merci, monsieur la parole. Kiitoksia sitten seuraavaksi minuutin ajan herra Olli Rehn Intavaliokunnasta. President. Äh, Puhemies, kollegat, komission jäsen. Georgia on ollut luotettava kumppani ja sillä on läheiset poliittiset siteet EU-hun huolimatta merkittävästä paineesta Venäjältä. Pienelle maalle, kuten Georgia, vapaankauppan valitseminen on toiminut maan kannalta hyvin. Viime vuosikymmenellä ulkomaankaupan volyymi on kasvanut viisin kuusinkertaiseksi. Kasvumoottorina on ollut liberaali ulkomaankauppapolitiikka Georgiassa. Sen lisäksi, kuten komissio sen sanoi, nyt kun äh, sovelletaan syyskuun alusta alustavasti DCFTA-sopimusta, niin alustavat tilastot osoittavat melkein 50 prosentin kasvua Georgian viinissä EU-hun. Eli näin sen kauppatase EUn kanssa paranee. Itse asiassa itäisistä kumppaneista, eh, kumppaneista Georgia on tehnyt eniten taloutensa uudistamiseksi ja ansaitsee sopimuksen ja ratifioinnin. Seuraava asti on toimeenpano. Tuemme Georgia tässä toimeenpanossa ja toivon parhaasta mahdollista menestystä. Kiitoksia, herra Reena. Seuraavaksi ryhmät. Ensimmäisenä herra Stettina, kaksi minuuttia. Děkuji za slovo, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové a kolegy. Kiitos, rouva puhemies, kiitos puheenvuorosta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Assosiaatiosopimus ratifioidaan EUn ja Georgian välillä Moldova ja Ukrainan jälkeen se on sitten kolmas assosiaatiosopimuksen ratifiointi toimikautemme aikana päätöslauselma, joka käsittelyssä on, on hedelmää poliittisten ryhmien edustajien sinnikkäästä työstä. Meillä on monia haasteita. Palattaisin muutamia niistä mieleen. Ensinnäkin halusin nimetä asioita niille oikealla nimellä. Palaisin aikaan 20 vuotta sitten, kun Venäjä liitti itsensä Abhaasian. Tsetsenian sota alkoi sitten 80 000 siviiliä tappoi Venäjän armeija 2008 Venäjän armeija miehitti Etelä-Ossetian. Sama armeija, joka Tsetsinissä tappoi ihmisiä. Tänä vuonna sitten Venäjä on äh, liittänyt kriminitsensä ja äh, lietsonut sota Itä-Ukrainassa, siis rikkonut sääntöjä jälleen. Äh, emme käyttäneet nyt mitään eufemismeja, vaan miehitystä kutsuttiin miehitykseksi, eli Euroopan parlamentin ja unionin kannan täytyy heijastaa sitä mahdollisuutta, että Venäjän federaatio jatkaa kansainvälisen lain loukkaamista ja että Venäjän armeija tekee sotarikoksia. Jos emme pysty ottamaan selkeää kantaa, saattaa käydä niin, että olemme sitten osavastuussa ja syyllisiä. Jos Eurooppa olisi Tsetsinin aggression ja Abhasian aggression selkeästi tuominnut, että ei olisi ollut Ukrainan aggressiota. Todiste siitä on se, että Venäjän federaatio teki uuden sopimuksen Abhaasian kanssa, jonka seuraus saattaisi olla joidenkin Georgian alueen osien liittäminen. Kun tekstissä neuvoteltiin, otimme esille sen, että Georgian hallinto on valittu demokraattisella tavalla – puheenjohtaja loppui. Kiitokset herra Fleckenstein SD-ryhmän puolesta minuut, puolitoista. Puhemies, sosiaalidemokraatit pitävät hyvän vapaakauppasopimusta, tietysti assosiaatiosopimusta ja iloitsemme tiivistä yhteistyöstä Georgian kanssa. Sanomme myös selvästi, että Venäjän yritykset kun se tekee sopimuksia miehitettyjen alueiden kanssa, että se yrittää lietsoa epävarmuutta ja epävakautta, niin ne eivät onnistu. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää Georgian hallitusta hyvin järkevästä tavasta, jolla se on tätä konfliktia käsitellyt. Taloudellinen yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia ja poliittinen yhteistyö auttaa siinä, että tämä voi tehdä uudistuksia ja vakautua. Georgian ihmiset tulevat huomaamaan, että riippumaton oikeuslaitos, oikeusvaltio, korruption torjunta, avoin hallinto ja monet muut asiat hyödyttävät heitä. Ja on hyvä, että meillä on yhteistyövaliokunta tulevaisuudessa Ukrainan ja Moldovan esimerkin mukaan nyt myös Georgian kanssa. Se on tärkeää, jotta vuoropuhelua voidaan tukea ja voidaan liittää toisemme yhteen tiiviimmin. Kuitenkin, hyvät kollegat, täytyy myös miettiä vielä sitä, että mitä se tarkoittaa äh, tähän asti sille valiokunnalle. EU on siellä toisella puolella, Armenia, Azerbaidsan toisella puolella. Aika vaikea tehtävä siitä meille tulee. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi herra Jurek, kaksi minuuttia ecr nimissä. Merci, madame la présidente debata, którą dzisiaj toczymy. Niin, aihe, jota käsittelemme tänään ja päätös, jonka teemme huomenna. Näyttävät olevan pari vuotta myöhässä. Georgian ystävyysjärjestön tai Georgian asia olisi pitänyt ottaa huomioon 2008 heti Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Se olisi ollut selkeä rauhanomainen viesti aggressioon selkeä viesti siitä, että yrityksiä vaikuttaa ja estää länsiyhteistyötä itäisten kumppaneiden keskuudessa aiheuttavat kuitenkin vastakkaisen vaikutuksen siihen, mikä aggressorin hyökkäjän tarkoituksena on. Voidaan ajatella tragedia Ukrainassa. Meillä on puolessa sellainen sanonta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Mutta nyt oli tietysti, olisi tietysti korkea aika, ja, että ymmärrämme, ja Paavihan siitä täällä salissa tästä äskettäin puhui, että he eivät anna meille sen vähempää kuin mitä voimme antaa heille. Ja juuri tällaiseen ajatteluun äh, siitä, että vaihdetaan arvoja, ja siihen perustuu eurooppalainen solidaarisuus. Venäjän äh, vastustus ja sitten taas Georgian vastustus Venäjää vastaan. Se vaikuttaa myös meidän omaan turvallisuuteemme. Jos solidaarisuuden pitää olla tyhjä sana, niin nyt on aika se, että toteamme sen, että meillä on velvo, velvollisuus systemaattisesti tukea niiden valtioiden riippumattomuutta, jotka ovat sen saavuttaneet neuvostoliiton hajamisen jälkeen. Hyvä, että meidän päätösvaliokunta puhuu tästä aivan selkeästi. Kiitos. Seuraavaksi herra Nart Alderyman puolesta. Kiitos. Kiitos, puhemies. Tämä on strateginen sopimus ja perustavanlaatuinen ja tärkeä, koska tässä on paljosta kyse. Ensinnäkin Georgia on Eurooppaa. Toiseksi Euroopassa meidän täytyy taata oikeus noudattaa kriteereitä ja tavoitteita, joita Georgialla on kansallisesti. Myös täysiliittyminen Euroopan unionin 49 artiklan pohjalta eut Toiseksi ei tämä ole mikään itse tyytyväinen julkilausuma, jossa vain kerrotaan yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista, mitä halutaan, vaan se on hyvin konkreettinen – Siinä on otettu esille myös nykyisen hallituksen teot, miten oikeutta on valikoivasti tarjottu, eikä ole riittävästi huomioitu Euroopan unionin kriteereitä ja standardeita. Päätöslauselma haluaa rauhaa. Se on hyvin keskeinen asia, että kun otetaan myös rajoja. Ja mitä seurauksena sillä on, että tuomitaan kaikki teot, jotka loukkaavat aluetta ja rajoja. Tässä tapauksessa on kyse Abhaasiasta tietysti ja siitä, että Etelä-Ossetia on Venäjän hallitsema. Se, mikä tässä tärkeää on myös se, että ei tällä ole ketään vastaan. Ei tässä ole mitään ristiriitaa sen kanssa, mitä oikeuksia on jollain muulla, maassa, muulla maalla, eräällä suurella maalla, Venäjällä nimittäin. Sen pitäisi olla enemmän kuin vain yksi hyvä iso naapuri, vaan myös iso ystävä. Tämä on yksi tapa luoda yhtenäisyyttä Euroopassa ja se tähtää rauhaan, ei vastakannasitteluun eikä ketään vastaan. Kiitos. Monsieur. Kiitos. Seuraavaksi minuutin ajan herra Scholz, GUE-ryhmä. Si, madame president. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen. Tämänpäiväinen debatti koskee koko sopimusta ja myöskin sitten Georgian kansalaisten tulevaisuuden näkemiä, jos on 35 prosentin työttömyys ja keskipalkka 350 euroa. Se, niin se on jotain katsonut siinä, että yli kolmannes väestöstä ei ole jättänyt maan. Assosiaatiosopimus tuo toivoa Georgian väestölle. Mutta kukaan ei ole tähän mennessä selvittänyt, että miten tämä pitäisi täyttää tämä toive. Sen vuoksi komission täytyy nyt mielestäni lyhyellä aikavälillä selvittää, että miten se täyttää odotukset sosiaalista oikeudenmukaisesta kehityksestä ja hyvistä työpaikoista perustana arvokkaalle elämälle demokraattisessa valtiossa. Miten ne toiveet täytetään? Meidän täytyy myös tunnustaa väriä täällä. Yksi asia vielä. Georgia on nyt päättänyt assosiaatiotyöstä, hyvät kollegat. Sen vuoksi meidän pitäisi nyt sitten lopettaa moittimasta tähän asti joustavaa Georgian Venäjä-politiikkaa. Jos pakotamme Georgian pakotepolitiikkaan, niin sitten meidän pitää kohta maksaa kompensaatioita. Puheaika loppui. mies keskeytti puheen. Aika kyllä meni umpia, mutta otetaanko sinisen korkin vielä? No, monsieur Mamikins. Mamikins, 30 sekuntia. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums šo vai tiešām jūs ticat, ka Grūzijas attalināšanas no Eiropas... Niin. Ajatteleko todella, että Euroopan, äh, että Georgian äh, lähenty, äh, eristäminen Euroopasta ratkaisi sen ongelmia. Onko, voiko tämä olla todella teidän mielipiteenne? Oletteko sitä mieltä oikeasti? Scholz. Herra Scholz, 30 sekuntia. Uskon, että taloussopimuksessa on tietyt edellytykset, mutta samaan aikaan meidän täytyy miettiä sitä, että miten talousyhteistyön kautta Georgian kanssa, Georgia voidaan itse saattaa sellaiseen asemaan, että, että voidaan saada aikaan uusia tulevaisuuden näkymiä myös muiden yhteistyössä myös muiden kumppanien kanssa. Kiitos. Sitten jatkamme ryhmien kierrosta vihreistä herra Mesheric, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Kiittäisin aivan aluksi esittelijää, kollega Manninginksia tasapainoisesta hyvästä tekstistä. Siinä on hyviä suosituksia sekä Georgian hallitus että kaikki, jotka ovat kiinnostuneita Georgiassa politiikasta tai eurooppalaisesta tulevaisuudesta, he voivat hyötyä näistä. Tämä on tietysti sellainen aika, jolloin kuuluu juhlia assosiaatiosopimuksia. Jos ne ovat vakavia, vakavasti otettavia sopimuksia, niistä, niitä on julistettava ja toivon, että huomenna näin voimme tehdä ja että kaikki tukevat tätä assosiaatiosopimuksen hyväksymistä. On myös paikallaan onnitella Georgian viranomaisia, jotka kävivät läpi hyvin huomattavia muutoksia. Nyt jo paljon on vielä tehtävää ja tässä tekstissä on paljon näitä suosituksia ja komissiokin on niitä jo täällä maininnut, en aja niitä toistaa näin ollen. Kuitenkin haluan herättää huomion sen suhteen, että meidän pitää pitää mielessä se, että vapakauppasopimukset eivät ole ilmaiseksi annettuja etuja, niin niillä on sosiaalisia kustannuksia. Ja tästä pitää varoittaa mielestäni Georgian viranomaisia, ja meidän on hyvin tarkasti seurattava, mitä tapahtuu Georgian taloudessa ja yhteiskunnassa vuosi vuodelta. Tähän asiaan on palattava. Paljon kiitoksia. Au nom de l'EFDD, monsieur... Kiitoksia EFDD nimissä. Castaldo, minuutti. Una bella metafora della voidaan tietysti käyttää tässä jonkinlaista metaforaa, mutta on muistettava, että tässä on katsottava, missä suhteessa on lasi ja missä suhteessa vesi ja kuinka menetellä, jos ei haluta, että vettä valuu yli. Ja on katsottava, että tässä ei e, kaikki päädy e, veriseen e, kokoontumisen pöydän ympärillä tässä on sillä tavalla pää, pinnallisesti toivo, toimittu, että se on hankala ymmärtää. Tietysti kannattaa eh, ajatella, että kaikilla olisi yhtä hyvä tulevaisuus Euroopassa Kööpenhaminan sopimusten mukaisesti. Ja tämä tietysti pätee myöskin eh, Georgian ystäviin ja Moldovan on katsottava milloin, eh, milloin, ja tämä meitä hieman askarruttaa, ja siksi aiomme äänestää tyhjää. NATO alkaa eh, näyttää omia muskeleitaan Puolassa ja tietysti sitten Venäjä kantaa suuren eh, vastuun ja vastaa. Eli tilanne kiristyy koko ajan. 14.11.2013 Victoria Nuland pääsihteeri totesi Yhdysvalloista, että on katsottava, miten saada neuvoteltua tämä TTP-sopimus. on meille varsin riskaapeli hanke. ja nimenomaan se on määritelty talouden pohjalta, mutta on katsottava, miten eh, tämä ehkä voi johtaa siihen, miten eh, muun tyyppiset konfliktit ratkaistaan, äänestämmekö me tässä nyt Georgian eh, hyvinvoinnista vai tarkastelemmeko hyötyjä Atlantin toisella puolella, jotka eivät muuta ajattele kuin näkevät eh, ihmiset täällä hinnalla millä hyvänsä uusina kuluttajina tässä on suuret eh, riskit ja nimenomaan kun ajatellaan, miten kansainväliset suuryritykset näihin kuvioihin tulevat mukaan. Mutta on oltava riittävän realistinen ja ymmärrettävä, miten toimia tähän saakka. Sanktiot ovat aiheuttaneet haittaa kaikille, mutta eivät juurikaan Yhdysvalloille, eli Obaman linjaa on hankala noudattaa. 25 vuotta sitten murtui Berliinin muuri. Nyt sitten Euroopan unioni ja USA ovat eh, kehittelemässä uusia Ähm, rakenteita. Vaikea sanoa, kuka tässä on tämän suuren virheen taustalla, mutta pelkäänpä, että me eurooppalaiset häviämme. Ehkä ehditään vielä suuntaa muuttaa ja tämä tappio ehditään vielä ehkäistä. Kiitos. Shophat, puolitoista minuuttia. Madame la Puhemies, tällä assosiaatiosopimuksella EU tekee taas järjettömyyksiä, kun ajatellaan näitä laajennuksia ja assosiaatiosopimuksia, niin ne ovat johtaneet Euroopan unionin köyhtymiseen. Ensinnäkin mikään vuonna 2004 eh, liittynyt maa ei, olisi, ei ole päässyt parantamaan VKT per henkilö. Ja Kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvalloissa itse asiassa ostovoima on huomattavasti suurempi kuin Euroopan unionissa. Tämä on siis esimerkki siitä, että into eh, näiden kolmen maan kanssa vain johtaa edelleen Euroopan unionin köyhtymiseen. Toisekseen mitä tulee siihen, että Euroopan unionin ja Venäjän välinen kuilu syvenee. Venäjällä on tietysti omat intressinsä, oma vaikutusvaltansa ja Naton laajentuminen sen rajoille on todella ollut virhe. Ja nyt näiden maiden täytyy itse päättää tulevaisuudestaan. Tiedätte, että näiden maiden suuntautuminen kohti NATOon voi johtaa suhteessa Venäjään loppujen lopuksi sisällissotaan. Haluamme rauhaa Eurooppaan ja siksi äänestämme tätä ehdotusta vastaan. Restez debout si vous le voulez bien, puisque vous avez deux blocages. Olette saanut kaksi sinistä korttia, hyväksyttekö ne? Ja, Kyllä, ensiksi Rova Kanietti. Ähm, äh, es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas. Haluaisin kysyä Ranskan kollegaltani, että kun puhutaan siitä, miten paljon olemme maksaneet laajenemisesta ja miten köyhä Euroopan unioni nyt on, niin käsitättekö, että EUn yhtenäismarkkinat ovat kasvaneet miltei sadalla miljoonalla, mikä merkitsee sitä, että toimijat Ranskasta ja muista maista voivat saada lisää voittoja pour Puoli minuuttia, herra Shobhad. Je me rends compte surtout... Euh, erityisesti ajattelen Ranskan talouden menetyksiä ja teollisuuden alasajoa jos otetaan lisää köyhiä maita, maita, joissa taas sitten tai siis sellaisia maita, joissa taas elintaso on hyvin korkea, kuten vaikkapa Saksa, ja jos laitetaan tällaiset maat yhteen, niin silloin Euroopan kansalaiset, kaikkein vauraimmat kansalaiset joutuvat siitä kallisti maksamaan. Jurek, toinen sininen kaikki. Kiitos. Nie zdaj sobie pan sprawy z tego, że... Minulla on kysymys teille. Niin, odotan, että löydätte kuulokkeet. Käsitettekö, arvon kollega, että tässä nyt vain viivyttelee ja sitoo omat kätensä tämän rahaunionin myötä. Sen kustannukset ovat paljon korkeammat kuin lainamisen kustannukset. Me olemme todella kyenneet parantamaan talous- tilannetta unionissa laajenemisen avulla? Ensinnä olen sitä mieltä, että Georgialla on eurooppalainen identiteetti, mutta eh, ennen ennen kauppaa on tietysti muitakin suhteita, ei ole pakko lähteä assosiaatiosopimukseen ja vapaakauppaan eh, Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioille. Olemme velkaa sen, että omaa malliamme tässä pyrittäisiin turvaamaan. Tietysti myöskin pyrimme taistelemaan tämän ähm, talous- ja rahaliiton puolesta. Preda. Preda, kaksi minuuttia. Merci, merci madame la présidente. Je suis toujours... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aina yllättyneenä kuulen täällä Täällä myös eilen esitettiin Venäjän kanta hyvinkin innokkaalla retoriikalla. Schubhad, te kyllä olette väärässä noista tuon aikaisista suhteista. Ne maat, jotka mainitsitte, Moldavia, te keksitte tässä nyt ihan tarinoita, joka on teidän ystävienne tarina. Ja sikäli kun ymmärsin, niin te tarjotte myös rahapuolueelle, Front National – rahoittaa tätä Moskovan kautta. Me olemme aika järkyttyneitä nähdessämme tällaisen näkökannan. Niin kyllä me täällä tunnemme teidän vastauksenne, mutta kuvitelkaa nyt vain edustaja Shoprad, aivan kuten Kisinaussa, Moldaviassa ja Kievassa ja muualla, ihmiset ovat valinneet vapauden yhteiskunnan – vapaan kaupan yhteiskunnan. Ilmeisesti te armastatte tämän tyyppistä neuvostoauktoriteettia. Georgian ihmiset, Moldovan ihmiset, ukrainalaiset haluavat itse päättää, eivät Moskovan kautta. Ja heillä on oikeus myöskin toivoa ja suunnata katsensa kohti Euroopan. Jos te nyt tässä suositteessa ottaa pien, köyhille georgialaisille ja ukrainalaisille ja muille, niin ei tämä ole se oikea paikka sille. Täällä meillä on kysymys solidaarisuudesta ja juuri siitä syystä EPP-ryhmä innokkaasti äänestää assosiaatiosopimuksen puolesta, kuten teimme myös Moldovan ja Ukrainan kohdalla. Kiitoksia valtavasti siitä, että viitsitte kuunnella. Black Arta, Täällä on Sininen kortti, hyväksyttekö? Lähettäkää sinne Moskovaan tämä sininen kortti. Euh, Täällä parlamentissa minä sitä käytän. Ei pidä kertoa vääriä tietoja. Emme ole saaneet Moskovasta rahaa, vaan yksityinen pankki meille sitä lainasi. Olemme täysin vapaita näitä ö, lainoja ottamaan ja itse asiassa kysymys ei ole ollenkaan mistään lahjasta, vaan äh, me olemme ottaneet lainaa yksityiseltä pankilta. Toisekseen, arvoisa herra, kun tässä nyt puolustatte t- tällaista amerikkalaista strategista suuntaviivaa, niin minä en teitä nyt toivota suoraan Washingtoniin. Teillä on oikeus näkemykseen ja minulla on oikeus omani ja tietysti puhumme Euroopan unionin ja myöskin Ranskan intressien puolesta täällä. Kiitokset. Täällä on vielä toinen pyyntö. Hyväksyttekö? Uh, Mr. Preda, I'm obliged. Edustaja Preda, kiitän siitä, että hyväksytte sinisen kortin. Otitte esille erittäin tärkeän kysymyksen. On selkeästi olemassa tässä malli siitä, että tässä on retoriikkaa äärioikeistoryhmiltä, joka on Euroopan vastaista, se mm, kääntyy venäläisen median puoleen ja puhuu NATO-vastaisesti ja jopa puhuu omia jäsenvaltioidaan vastaan. Ja sitten siitä tulee pro-putinlaista. Tässä on selkeä malli. Ja sitten tuon toiminnan lopussa niin näette, että raha vaihtaa käsiä Venäjältä näille ryhmille. Eikä meillä ole vain yksi puolue, jota näin on tehnyt, vaan yksi enemmän kuin tässä talossa. Eikö nyt pitäisi ryhtyä tutkimaan tätä asiaa? Kirje Preda, μπορείτε να απαντήσετε και στις δύο. voitteko yhdessä vastata näihin kahteen kysymykseen, näihin kahteen sinisen korttiin? No, je vais pas répondre à monsieur En vastaa herra Chopratille, koska jo aivan aluksi sanon, että lähettäkö nämä kysymykset herra Putinille tai tuohon, tuohon yksityiseen pankkiin, mutta vastaan kuitenkin siihen, mitä kollega Britanniasta sanoi. Kyllä, tietysti meitä huolestuttaa se, että Front Nationaliin. Jutut liittyvät myöskin moldovalaisen puolueeseen. Siinä on myöskin kilpailtu venäläisestä rahasta. Tätä ei voida hyväksyä, että täällä Euroopan parlamentissa, Strasburgissa, Brysselissä. Emmehän me täällä ole sellaisessa paikassa, jossa voidaan välittää Moskovan viestiä. viestiä. Kiitos Bostinaaru. Kiitokset. Postinaaru, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos Joskus tuntuu todellakin siltä, että eh, täällä eh, Moskova puhuu, mutta eh, tässä on kuitenkin vähän eri asiasta kyse. făcute de această țară prietenă și de puternicul sprijin Kysymys on ystävällisestä maasta ja siitä mitä Georgian kanssa päättää, kun ajatellaan vaikka mustaa merta, niin EU voi tukea Georgiaa monilla tavoilla, jotta voitaisiin hiukan tasapainottaa tilanta suhteessa Venäjään. Toivon, että georgialaisilla ystävillä on myöskin mahdollisuus tukea tätä Euroopan-mielisyyttä. Pyydän, että ajattelette Georgiaa ikään kuin palapelin palana ja ajatellaan, että ajatellaan merta tällaisena kokonaisuutena. Nythän tällainen assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on eurooppamielisyyttä ja äh, Moskovan toimet tekevät tästä tällaisen jäätyneen konfliktin. Sitten haluaisin vielä todeta, että tämä assosiaatiosopimus äh, vaatii vaikeita, mutta tarpeellisia ponnistuksia, jotta tätä ystävämaata autetaan. Ja äh, kysymys on tietysti myöskin strategisesta EU-intressistä. Kiitokset. Ja Tanok, puheaika minuutti, olkaa hyvä. Niin, kun ECR valitteli tietysti sitä, että Venäjä jatkuvasti miehittää Georgian aluetta ja tuomitsee useita vainotapauksia, jotka kohdistuvat hallituksen jäseniin niin, ja valikoivaan oikeudenkäyttöön, varsinkin entisen presidentin kohdalla, niin tämä on ollut mielenkiintoinen vuosi läheisempien itänaapuruussuhteiden merkeissä. Me täysin kannatamme Deven kattavaa vapakauppasopimusta ja assosiaatiosopimusta, koska se tarjoaa Georgian poliittiselle assosiaatiolle Euroopan unionin kanssa sen taloudellisen integraation lisäksi mahdollisuuden tulla maailman suurimmalle taloudelliselle markkinoille. Allekirjoittamaan tämän sopimuksen Georgia on suostunut mukaan riippumaton oikeuslaitoksen oikeusvaltioperiaatteen vahvistamaan perusoikeuksia ja vapauksia ja ottamaan käyttöön myös vahvistavia toimenpiteitä demokraattisissa instituutioissa. Näin se pyrkii selkeästi myöskin vahvistamaan poliittista dialogia Georgian ja EUn välillä ja ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan yhä voimakkaammin. Sen lisäksi, että tässä olisi kysymys pelkästään säännöksistä, Tämä on todella hyvä kauppasopimus, tuo Georgiaa lähemmäksi EUta ja edesauttaa sen vastustamista suhteessa Venäjään. Kiitokset. Austervisius, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tämä sertifikaatti on tärkeä askel, kun tarkastellaan Georgian ja EUn tulevia suhteita. Idässä oleva maa nyt kuitenkin sitten sitoutuu näihin kysymyksiin ja haluaisin painottaa myöskin luottamusta, joka Georgian kansalla on EU-hun. Sitoutuminen Euroopan suuntaan on erittäin tärkeä asia, kun se haluaa vapautua Venäjän paineista. Tämä niin sanottu Venäjä-Pasiliitto liittyy myöskin maan alueen vapauttamiseen, sitä on tarkasteltava. Assosiaatiosopimus ei ole mikään joululahja Georgialle, vaan se on suuri tehtävä, joka vaatii maan viranomaisilta hyviä taitoja ja myöskin vakaata vauhtia. Vuonna 2015 noin 72 uutta lainsäädäntöhanketta on tarkoitus viedä läpi. Tämän lisäksi maa jatkaa demokraattisia uudistuksia, markkinataloutta vahvistetaan ja myöskin ihmisten elinstandardeja pyritään parantamaan ja oikeusjärjestelmää testataan, sen tulisi olla riippumaton ja avoin, eikä sitä saa käyttää väärin eh, poliittista vähemmistöä vastaan. Myöskin kansallista sovintoa maa tarvitsee ja laillista lähentymistä. Ja näissäkin kysymyksissä EU on yhteistyöhalukas ja toisaalta myöskin vaativa kumppani. Oikein hyvää uutta vuotta Georgialle. Kiitokset. Ja seuraavana Hautala puheaika yksi minuutti voimme onnitella georgiaa siitä että se tekee vapaan valinnan ja e, jopa kuusikymmentäyhdeksän prosenttia georgialaisista haluaa että tämä assosiaatiosopimus syntyy ja meillähän on tässä talossa lähes konsensus siitä että näin todella mekin haluamme tehdä. E, georgiassa on tapahtunut huomattavaa edistystä oikeuslaitoksen riippumattomuudessa mutta haluan korostaa sitä että tätä työtä tulee vielä jatkaa kaikkien eh, syytteiden tulee olla eh, vapaita poliittisesta prosessista ja uskon että georgiassa myös halutaan edetä tähän suuntaan. haluamme kantaa huolta niistä kauppasuhteista jotka saattavat häiriintyä sen takia että tällä alueella eh, eri valtiot tekevät erilaisia ratkaisuja toiset kääntyvät euroopan unionin puoleen toiset euraasian talousunionin puoleen ja meidän tehtävämme on varmistaa että myös georgian osalta kauppa voi jatkua eri suuntiin. lopuksi haluaisin sanoa että nyt kun viime aikoina georgian poliittisessa prosessissa on ollut hieman säröjä hallitusyhteistyössä niin ehkä tämä tarjoaa mahdollisuuden kaikille eurooppa myönteisille voimille hallituksesta ja oppositiosta ryhtyä uudenlaiseen yhteistyöhön. Obermeier ja minuutti, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Tänään keskustelemme kolmannesta tänä vuonna allekirjoitusta assosiaatiosopimuksesta Georgian kanssa. Mä on todellakin tehnyt huomattavia edistysaskeleita turvallisuuskysymyksissä. Ja assosiaatiosopimuksessa, kun sitä tarkastellaan, on huomattu, kuinka aktiivisesti Georgia on pyrkinyt myöskin demokraattista kehitystä lisäämään. No miltä sitten tämä tilanne näyttää täällä? Täällä polemisoidaan eh, eikä eh, hyväksytä eriäviä näkemyksiä me emme välitä mitään kansalaisten näkemyksistä. Jos niitä kuullaan, niin ihmiset alkavat olla väsähtäneitä näihin ja laajentumissopimuksiin. On tärkeää toimia siten, että eh, rauhaa edistetään eikä sillä tavalla, että blankosekkiä vain jaellaan koko ajan. Itsemääräämisoikeus eh, ja uudet assosiaatiot sopimukset koko ajan, eh, mutta me emme oikein ymmärrä sitä, mitä kansalaiset todella tarvitsevat, ja tätä kansalaiset sitten eivät meille anna anteeksi. Kiitokset. Ja sitten Kaliniete, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, kollegat, huomenna aiomme ratifioida assosiaatiosopimuksen ja haluan todella tähdentää, että voimme tämän assosiaatiosopimuksen tehdä koko Georgian kanssa, myös miehitettyjen alueiden, Afasian ja muiden alueiden kanssa. Ja jälleen kerran Selkeästi vaadimme, että Venäjä lopettaa näiden alueiden miehittämisen yhteiskunnassa, joka on valtavasti tukenut liittymistä länteen mukaan lukien EU-hun todella poliittisten voimien on kannettava se vastuu, että konsensushenkisesti toimitaan ja pannaan täytäntöön uudistuksia, jotka ovat mukana myöskin tässä assosiaatiosopimuksessa. Senpä takia Georgian hallituksen on taattava se, että nämä väärinkäytöstutkimukset eivät millään lailla ole puolueellisia. Me tiedämme kaikki, että tällä hetkellä oppositio on huomisen hallitus ja tämä todella tuo sen viestin, että tulevien ja nykyisten hallitusten täytyy ottaa se myös huomioon. Georgian, niin kuin minkä tahansa eurooppalaisen valtion, täytyy voida katsoa kohti Eurooppaa ja sen pitää voida saada tulla jossain vaiheessa Euroopan jäseneksi. Ja olen ihan varma siitä, että jossain vaiheessa tulee sellainen päivä, jolloin Georgia on myös mukana tässä laajentumisprosessissa. Kiitokset. Täällä on sininen kortti. Hyväksyttekö sen, Kanjete? Έχετε μια μπλε κάρτα. Mamikins siltä sininen kortti, hyväksyttekö? Sininen kortti. Paldies priekšsēdētāja kungs, cienījamā Kalniete. Kiitoksia puhemies. Edustaja Kalniete. Sikäli kun ymmärsin tämän näkemyksen, niin te esitätte kahta vaihtoehtoa. Joko maan yhteydessä Venäjään tai se tekee yhteistyötä EUn kanssa. Voisitteko kuvitella tilanteen, jossa Maa voi olla hyvin integroitunut EU-hun, mutta samalla sillä on erittäin hyvät taloudelliset suhteet Venäjään. Ähm, protams ähm, izvēlēties Eiropas Tietysti integraation lähentymisen valitseminen, siis lähentyminen Eurooppaan, niin tarkoittaa, että olisi edistyksissä lopusta maailmasta. Esimerkiksi Serbia, joka on hakijamaa, sillä on hakemaan asema. Sillä on esimerkiksi vapaakauppasopimus Venäjän kanssa. Tietystikin kysymys on jokaisen maan yksittäisestä omasta valinnasta ja tietysti myöskin kumppanimaan valinnasta. Mutta se tapa, jolla Venäjä nyt naapureitaan käsittelee, se pakottaa ne valitsemaan, että tätä ei voida hyväksyä. Piri, Piri. en volle Kiitoksia puhemies. Haluan ehdottomasti tukea sitä, että Georgian assosiaatiosopimus allekirjoitan. Se on looginen ja välttämätön askel, kun halutaan toteuttaa taloudellinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen muutos Georgiassa, jota Georgian kansa vaatii. Tämä ei myöskään ole missään tapauksessa EUn yhteistyön loppu, vaan sen alku. Toivon, että jäsenvaltiot ratifioivat sopimuksen nopeasti niin, että tämä syvempi poliittinen yhteistyö ja taloudellinen integraatio voi käynnistyä. Euroopan jäsenvaltioiden sitoumus on silloin riittävän vakavasti otettavassa. Sopimuksessa myöskin edesautetaan yhteisten arvojen etenemistä Georgiassa, vastuullista hallintoa, riippumatonta oikeusjärjestelmää ja perusoikeuksien kunnioittamista. Hallituksen täytyy työskennellä kovasti, jotta saadaan aikaiseksi toivottu tulos tulevaisuudessa. Tässä on yhteiskunnassa myöskin keskiluokalla erittäin tärkeä merkityksensä, kun tehdään, toteutetaan erilaisia uudistuksia. Lopuksi haluaisin ottaa esille myös huolenaiheeni Abhaasian ja Venäjän välistä äskettäistä sopimuksesta, joka saattaa myös vaikuttaa Etelä-Ossetian asemaan. Venäjän puuttuminen kaikkiin rajakonflikteihin on realiteetti, mutta me emme voi katsoa sitä enää sormien välissä. On hyvä, että EUlla on myöskin tarkkailumatka tuonne alueelle ja sitä on pidennetty kahdella vuodella. Edustaja Belder, seuraavaksi minuutti. Belder, yksi minuutti. Kiitoksia. Ensi vuosi 2015 on jännittävä. Silloin nähdään myöskin Iranin äh, ydinohjelman lopputulokset. Mutta hyvä puhemies, mitä tässä liittyy tähän tämänhetkiseen keskusteluun? EUn ja Georgian sopimukseen. Ihan lyhyesti, satojen iranlaisten yritysten toiminta Georgiassa ja laittomat toimenpiteet, joita ei ole kansainvälisesti sanktoroitu, vesittävät suoraan näitä ja äh, kysymyksiä. Ja kysymykseni komissiolle on se, mitä aiot, aikoo EU tehdä lähes yhteistyössä Georgia viranomaisten kanssa jotta tätä Iranin ydinohjelmaa voitaisiin jotenkin suitsia. Nythän me olemme tässä viimeisessä tärkeässä neuvotteluvaiheessa. Kiitoksia. Kirja Lunacek, jäänä lepto. Lunacek ja yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Niin kuin vihreät kollegani ovat aina todenneet, pidämme assosiaatiosopimusta hyvänä, tervetulleena erityisesti siksi, että maan hallitus ja oppositio tukevat sitä ja noin 70 prosenttia kansalaisista on myöskin sen kannalla. Tämä konsensus se EU-myönteisyydestä saattaa olla hyvä asia ja luoda sitten sellaiset edellytykset hyvälle vuoropuhelulle eri voimasuhteiden välillä. Ja toivottavasti tällä tavalla myöskin voidaan puuttua taistelun poliittista oppositiota vastaan. Erilaiset fobiat, homofobia ja eh, isänuskon pelko ovat olleet ongelma maassa, eikä ole oikeusjärjestelmäkään toiminut kunnolla saattaakseen syytteeseen tekijöitä. Esittäisin kysymyksen komissiolle. Voitteko valvoa viranomaisten toimia investointiohjelmia eh, huolella? jotta todellakin pidetään huoli siitä, että EU-standardeista pidetään kiinni, kun puhutaan esimerkiksi e, erityyppisten suunnitelmien osalta ilmastointisopimuksista kiinni pitämisestä. Ja seuraava puhuja Plenkovic, olkaa hyvä. Puhemies, minä tuin ja tuen kollega Mamikinisin työtä kun kysymys on assosiaatiosopimuksesta Georgian kanssa. Olemme keskustelleet paljon ulkoasianvaliokunnassa eilen. Huominen on tärkeä päivä Georgialle uuden vaiheen alku EUn kanssa. Ja tällä myöskin vahvistan se, että Georgia suuntautuu Eurooppaan ja osana, se on myöskin osana itäistä kumppanuuttamme ja Mm, kaksi muuta valtiotakin on toiminut samalla tavalla, Ukraina ja Moldova. Nyt meillä on siis myöskin kolmas maa, Georgia. Valitettavasti nämä kolme maata ovat tällaisessa jäätyneessä konfliktitilanteessa naapureittensa kanssa. Mm, Venäjä dominoi ja pyrkii sanelemaan näiden maiden valinnat, valinnat assosiaatiosopimuksella pelkästään vain poliittisia suhteita vahvisteta, vaan myöskin autetaan ja parannetaan näiden kolmen maan turvallisuustilannetta. On myöskin hyvin tärkeää käyttää tätä välinettä, jotta voitaisiin vahvistaa vaikkapa juuri oikeusvaltiota, sitä kuinka oikeuslaitos toimii ja, myös, ja erityisesti sitä, että oikeuslaitos olisi itsenäinen. Minä haluaisin neuvoa georgialaisia kollegoita ehm, ja mm, muita, että he voisivat kysyä neuvoa vaikkapa EUn asiantuntijoilta, jotta todella ymmärrettäisiin, että tällä tavalla puolueellisesti ei saa toimia, kun kysymys on oikeusvaltiosta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. Toivon siis todella, että Georgian tässä tehtävässä onnistuu. Ja enää Kiitokset ja hoit puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Tämä on pitkä ja mutkikas päivä, mutta tämä on erityisen tärkeä keskustelu ja asettaa uuden luvun EUn ja Georgian väliseen suhteelle. On selkeää, että tämä DCFTAlla on paljon, siitä on paljon hyötyä Georgian kansalaisille ja taloudelle. Ja miltä yksi kolmasosa kauppakäynnistä on jo niin meidän kanssamme. Ja se nyt lisää sitten tämän, lisätyy tämän sopimuksen myötä huomattavasti. Lisäksi haluaisin kiittää niistä uudistuksista, joita on aloitettu. Tapasin Georgian parlamentin ulkoasian valiokunnan johtajan tänään ja hän kertoi minulle tärkeistä askelista kohti demokratiaa. Ja tämänhetkinen Georgian hallitus on viemässä eteenpäin työlainsäädäntöä ja paljon muita uudistuksia. Hän pyysi meitä kertomaan teille siitä, että tässä kysymys on siitä, että käsitellään Georgiaa maana, eikä pyritä samaan aikaiseksi mitään poliittisia riitoja poliittisten ryhmien välillä Georgiassa. Tietysti joita huolenaiheita edelleen on olemassa, varsinkin suhteessa oikeusalueeseen, e, valikoiva oikeudenkäyttö, riippumaton oikeusjärjestelmä ovat sellaisia. Mutta lopuksi haluaisin todeta, että minun oma hallitukseni Britanniassa ei vielä ole ratifioinut Kroatia-sopimusta. Ei korjaan, anteeksi. Kroatia on kymmenes jäsenvaltio, joka on ratifioinut tämän sopimuksen, mutta minun maani ei ole. toivon, että oma maanikin tämän ratifioinnin hoitaa mahdollisimman nopeasti. Karim, jäänä lepto. Kiitokset. Karim, puheaikaa yksi minuutti. Hyvä puhemies, kiitos. Etelä-Kaukaskusryhmän puheenjohtajana pidän hyvänä sitä, että esittelijä mietinnössä selveästi tuo esiin sen, että eh, eurooppalainen tulevaisuus tulee maalle saada. Eh, Georgian tulee ymmärtää, että voi luottaa solidaarisuutemme ja tämä valvontamissio on vain yksi osoitus tästä. Maan hallitus on eh, mitoittanut eh, tätä tietä ja nyt on tärkeää, että nämä suunnitellut reformit täytäntöön pannaan myöskin assosiaatiosopimuksen myötä. Ymmärrämme kyllä poliittiset haasteet, joita näihin uudistuksiin liittyy, mutta ne on saatava aikaan. Kun assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan ja Vian eh, kysymystä myöskin, niin totta kai tässä eh, yhteinen parlamentaarinen komitea on varsin tärkeässä roolissa ja sen valvontatehtävä tulee säilyttää. Sen tulee olla valmis mukautumaan tarvittaviin tuleviin haasteisiin, joita saattaa syntyä ja ilmetä esimerkiksi Venäjän suunnalta. Huomenna toivottavasti äänestys tulos on selkeä, eh, jotta tuodaan esiin hyvän hyvin tämän parlamentin kanta tähän Georgia-kysymykseen. Täällä on Kaavarilta eh, sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Hyvä. Olkaa hyvä puoli minuuttia. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia siitä, että hyväksytte tämän sinisen kortin. Teidän puoluejohtajanne, Britannian pääministeri, on vedonnut Euroopan unionin, että se venyttäisi itsensä Atlantilta itsensä vaikka kuinka pitkälle. Miten pitkälle tämä toive on nyt toteutumassa? Euroopan unioni, joka pohjautuu arvoihimme, on sellainen Euroopan unioni, joka palvelee ei pelkästään Euroopan kansalaisia, vaan koko maailmaa. Ja oma maani ja hallitukseni eh, eh, eh, on näkemyksen EUn osalta varsin yhtenäinen ja arvoyhteisö on tärkeä kysymys ja sitä tukee myöskin tämä parlamentti ja voin tukea pääministerimme näkemyksiä tässä asiassa myöskin. Kiitoksen ja sitten kaksi minuuttia Taktusson, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina Georgian parlamentti on ottanut kantaa useisiin eri ehdotuksiin, jotka koskevat uutta lainsäädäntöä ja uudistuksia, jotta mahdollistettaisiin syvempi yhteistyö EUn kanssa. Päätös assosiaatiosopimuksen hyväksymistä EUn ja Georgian välillä on tuloksena tästä pyrkimyksestä ja se on historiallinen askel Georgian tiellä kohti vapautta. Georgia on valinnut eurooppalaisen tien. Georgia on valinnut tämän tien riippumatta Venäjän uhkauksista ja painostuksesta. Venäjä ymmärtää tämän sopimuksen painoarvon ja näin tekee myös Ukrainakin. Ukrainan presidentti Poroshenko tänä vuonna aiemmin totesi oman maansa assosiaatiosopimuksen hyväksymistä kaikkein tärkeimpinä hetkenä Ukrainan historiassa neuvostoiton hajoamisen jälkeen. Hyvä puhemies, Georgialle assosiaatiosopimus on ratkaiseva tulevaisuuden kysymys. Kysymys on tärkeästä tienristeyksestä. Tuleeko Georgia lähemmäksi EUta vai johtavatko sitä vallan miehet Moskovasta? Assosiaatiosopimus asettaa meidät oikealle puolelle historiaa. Ne, jotka valitsevat äänestävänsä tätä vastaan, valitsevat tietoisesti Vladimir Putinin tien. Kun Euroopan parlamentti äänesti sopimuksesta, joka koski Ukrainaa, EFTD-ryhmä mukaan lukien sen edustajaryhmä minun maastani äänestää Putinin joukoissa. Meitä on varmaan moni tässä talossa, jotka miettivät sitä, mikä tulos on tällä hetkellä. EFDD, onko se se ryhmä, joka tekee jälleen näin, vai äänestääkö se Georgian oikeuksien puolesta vai äänestääkö se Putinin joukoissa? Kiitoksia. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Λιμπεράτσκι. Kiitokset. Ja Liberatski ja puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, ensiksi haluan onnitella esittelijä, esittelijää tästä mietinnöstä. Se on historiallisen tärkeää. Juuri pari vuotta sitten sitten tämä keskustelu vasta alkoi täällä Euroopan tasolla ja kaikki, jotka epäilevät nyt ja joilla on eri ajatuksia, niin haluan teille sanoa, että kysymys on vielä yhdestä maasta lisää, jolle EU on tavoite. He haluavat hyväksyä arvomme, e, oikeusjärjestelmämme, sen järjestyksen, joka meillä täällä Euroopan unionissa on. Georgialle e, kysymys on suurten ponnisteluiden alusta e, Euroopan unionin tulee, tulleet ymmärtävät ponnisteluiden laajuuden, mutta heidän täytyy tietysti aloittaa siitä, että oikeus on puolueeton ja kysymys ei ole siitä, että mm, kuka tässä nyt valitsee ähm, vai kuka tässä sanelee EU tai Putin. Kysymys on siitä, että georgialaiset valitsevat ja meidän täytyy ottaa heitä. Kiitokset ja herra Marias, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä komission jäsen, EUn ja Georgian välinen sopimus hyödyttää eh, maata, kun se siirtyy lähemmäksi EUta, mutta on tärkeää, että se myöskin eh, perusoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia kunnioittaa ja myöskin oikeusvaltioperiaatetta. Ja on erittäin tärkeää, että maan viranomaiset pitävät näistä oikeuksista kiinni. On myöskin huomioitava maassa olevan kreikkalaisen vähemmistön tilanne, joka vuosisatoja on Georgiassa asunut. Ja on todellakin varmistettava se, että vähemmistöille tarjotaan mahdollisuus halutessaan palata takaisin. Ja laittomasti haltuun otetut asumukset tulee palauttaa. Kreikkalaisilla muistakin oikeuksista tulee pitää kiinni. On erittäin tärkeää, että toimitte hyvin johdonmukaisesti tässä asiassa. Kiitos. Ja sitten kukan puheaikaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Commissioner Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Vuosi 2014 on vuosi, jota tulisi katsoa aivan ainutlaatuisena vuotena Georgian etenemistä kohti Euroopan unionia, unionia. Assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on materialisoitunut. Riippumatta tuon alueen hyvin voimakkaasti muuttu, jatkuvasti muuttuvasta tilanteesta ja ulkoista painostuksesta, joka tulee Venäjältä, se on tapahtunut ja meidän tulisi ehdottomasti kannattaa sitä vahvaa konsensusta, joka on syntynyt Georgian poliittisten puolueiden välille. Ja kannattaa Georgian kansaa, joka nyt pyrkii kohti Euro- Eurooppaa. Hyvät naiset ja herrat, kun näin selkeä Euroopan myönteinen halu on osoitettu toteen, meidän tehtävänämme on tukea tuota maata sen strategisessa suuntautumisessa. Yhä enemmän myös sellaisessa tilanteessa, jossa pääasiallinen ulkoinen painostus tulee Venäjän puolelta, joka jatkaa Georgian ja Abhaasian alueiden miehitystä. Georgian suurin naapuri sata pyrkiä vastustamaan uudistusponnistuksia maassa. Ja äskettäiset kehityskulut Abhaasiassa johtavat siihen, että meidän täytyy varmistaa siitä, meidän täytyy vahvistaa Georgialle se, että me todella seisomme sen rinnalla. Assosiaatiosopimus on ensimmäinen tärkeä askel ja viisumivapautuksen pitäisi toivottavasti olla seuraava. Meidän tulisi varmistautua siitä, että mitään esteitä ei ole Georgian tiellä. Kyllä, merkittävä uudistusprosessi on Georgialla edessään. Siitä tulee pitkä, vaikea ja monimutkainen, mutta sitä voidaan ehdottomasti helpottaa sitoumuksella eurooppalaisuuteen. Tietysti meidän aktiivisen tukemme avulla. Kiitoksia puhemies. Kiitokset ja sitten herra Kristeä puheaika yksi minuutti. Kiitos, Kiitos puhemies. Huomenna kolmannesta uuden sukupolven sopimuksesta ja sen ratifioinnista päättää, ja nyt Georgian osalta se ei pelkästään muodosta sitä, että tunnustetaan edistys, vaan tunnustetaan myöskin Georgian sitoutuminen EU-tielle kun EU ja Georgia allekirjoittavat sopimuksen ja myöskin Moldova ja Ukraina, samana päivänä nämä allekirjoitukset tehtiin ja huominen päätös assosiaatiosopimuksessa Kerkin kanssa eh, seuraa sitä ratifiointimenettelyä, joka aikaisemmin täällä toteutettiin Moldovan ja Ukrainan osalta. Ja tällä tavalla avataan uusi luku näissä kysymyksissä, kuinka saattaa nämä kolme maata lähemmäksi EUta ja näin huomioida näiden maiden kansalaisten toiveet. Toivottavasti vahva enemmistö saadaan tämän esityksen taakse ja toivottavasti jäsenmaat myös myöskin etenevät omissa ratifiointimenettelyissään nopeasti. Kiitokset. Piotrowski, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Mikrofoni. thank you. E, dziękuję bardzo. Decyzja organów europejskich. Niin, kiitos puhemies. EU-toimielinten päätös ja parlamentin mietintö todella ovat georgialaisten odotusten tasalla. Georgiassa on konsensus. He haluavat lähteä kohti NATOa ja EUta. On muistettava, että tämä tie on ollut kivetty Euroopan unionin johtajien Lech Kaczynskin ja Sarkosin lupauksilla. He todella pelastivat Georgian valtion. Olen iloinen, että olemme allekirjoittaneet assosiaatiosopimuksen Georgian kanssa ja olin todella iloinen, että myöskin Ukrainan kanssa äh, tällainen tehtiin kohdassa 45. Vetoamme georgialaisiin kuitenkin myöskin, että he toteuttaisivat nämä ympäristösäännöt, kun kysymys on energiainfrastruktuurin rakentamisesta. Kysymys on hyvin nuoresta demokratiasta, joten meidän pitäisi olla joustavampia. Kiitokset. Hökmark seuraavana. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Kuten useat puhujat ennen minuakin ovat sanoneet, tässä on kyseessä historiallinen askel. Se merkitsee sitä, että me tarjoamme uusia mahdollisuuksia puitteiston Georgian kansalaisille. Ja me teemme sen maalle, joka jatkuvasti joutuu Venäjän uhkien kohteeksi. Tietysti meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Ja on tärkeää, että me sel- selitämme sen että kaikki uhat Venäjän puolelta ovat sellaiset, että me emme voi niitä hyväksyä, aivan kuten emme voi hyväksyä sitä, mitä se tekee Ukrainassa tällä hetkellä. Lisäksi on tärkeää nähdä, että tässä on kyseessä mahdollisuus, jota Georgian täytyy nyt hyödyntää. Pitää avata vapaa kauppa, investoinnit ja yhteistyö eri tasoilla ja ulottuvuuksilla. Tämä merkitsee sitä, että Georgian hallituksen täytyy viedä eteenpäin näitä uudistuksia. Emme voi hyväksyä valikoivaa oikeutta, jolla näemme, että Georgian hallitus toimii, kun se suuntaa sitä oppositionsa. Mutta samalla, kun Georgia on tulossa lähemmäksi Eurooppaa, Georgian hallituksen täytyy varmistautua, varmistaa se, että sen yhteiskunta liikkuu lähemmäksi eurooppalaista demokratiaa. Kysymys on siitä, että vahvistamme Euro- Georgian kansalaisten mahdollisuuksia ja tarjoamme heille kaikki ne mahdollisuudet, joita tämä sopimus tarjoaa. Historiallinen hetki, mutta haaste Georgian hallitukselle. Valikoiva oikeus täytyy lopettaa ja venäläisille täytyy sanoa, että jääkää Georgian ulkopuolella. ja... Kiitokset ja herra Pikula. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Gruusi upravo danas. Onnittelu kollegalle esittelijälle. Georgia tarvitsee EUta ei pelkästään demokratiansa kehittämiseen ja talouden kehittämiseen, vaan myöskin voidakseen välittää viestin siitä, että sen alueellista koskemattomuutta täytyy noudattaa ja että separatisti suuntauksia täytyy suitsia. vilisin prosessi on tärkeä kahdelta osin. Oikeuslaitoksen uudistaminen on hyvin tärkeä kysymys ja assosiaatiosopimus Georgian kanssa – on hyvin tärkeää. Valitettavasti sen jälkeen, kun Krimi, Krimin niemimaa liitettiin Venäjään, tuosta alueesta on tullut aika selkkausherkkä. Ja nyt valitettavasti tällä alueella ei ole toimittu samalla tavalla kuin Balkanilla ja Itämeren alueella, jossa on lähdetty Euroopan jalanjälkeen. Herra Pretzel, puheaikaa yksi minuutti. Herr Präsident. Hyvä puhemies. Uusien eurooppalaisten maiden mukaantulo Euroopan sisämarkkina-alueelle on hyvä alue, varsinkin kun ajatellaan, että eh, demokratia, oikeusvaltioperiaatteet ja muut reformit pyritään huomioimaan näissä maissa, tai kun mahdollistetaan öljyyn ja eh, maakaasun saantimahdollisuudet Mustameren alueella. Mutta kun kunnianhimoisista vapaakauppa sopimuksista puhutaan EUn ja Georgian välillä, niin minkä takia Tästä löytyy sitten eh, sanamuotot, jotka liittyvät eh, eh, NATOon ja Venäjä ei mainita ja keskustellaan kuitenkin kansainvälisissä yhteyksissä vaikutuksessa tällä alueella riippumaton maa ja sitten se pyrkii vaikuttamaan jotenkin Georgian rooliin. Miksi tässä sopimuksessa tuodaan esiin se, että Venäjä näkee jollain lailla uhkana tämän sopimuksen, e, varsinkin kun e, kriisinhallinnassa e, ei juurikaan Georgia ole mukana, vaikka haluttaisiin ottaa sen mukaan tällaisiin harjoitustehtäviin ja tilanteisiin. Kiitokset. Ja sitten Sello, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Oma vaikka kuutelmani on sellainen, että solmimme taloudellisia sopimuksia Georgian ja Ukrainan kanssa ja tässä Venäjän tilanne tulee kuvan mukaan. Näin ei kuitenkaan ole. Vapaaseen mm, kaupanhan kaikki perustuu ja eh, yhteyksiä voidaan laajentaa. Ja unioni nyt avaa sopimusmahdollisuuksia sellaisen maan suuntaan, joka on halunnut lähentyä EUta ja joka on varsin järkevästi edennyt demokratian polullaan. On muistettava esimerkiksi vaalit 2012-2013. Ne eivät ole vilpilliset, eli länsimaisia sääntöjä noudattaen vaalit pidettiin ja tältä pohjalta mahdollista menetellä siten, että voidaan pitää kiinni sopimuksista, joita maa solmii. Tietysti Georgialla on paljon tehtävää jäljellä, e, jos siitä tulee luotettava kumppani EUn päin, mutta kuitenkin e, tämä antaa suuren mahdollisuuden maalle ja menettelimme näin, koska uskomme tähän e, markkinan toimintaan ja uskomme, että Tästä on hyötyä ja on selvää, että emme toimi näin siksi, että eh, emme ymmärtäisi todellisia perusteita tälle menettelylle. Eli tähän suuntaan kannattaa edetä. Ja tärkeää on ottaa mukaan eh, itäisetkin maat, jotta saadaan unioni laajemmaksi ja todellisesta kansojen unionista voidaan sitten puhua. Kiitokset ja Modi ja puhe aikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, pääministeri pääministerin, Georgian äh, pääministerin kirjassa taannoin puhuttiin yhteisistä arvoista. Ja tässä mennään paljon pidemmälle kuin pelkästään vain kauppa Pidän hyvänä tätä assosiaatiosopimusta ja sitä, että myönteiset suhteet Georgian ja EU välillä jatkuvat. Ja että tarkoituksena on todella molemmissa parantaa ihmisten elämää laajemmalla yhteistyökehyksellä vielä. Meidän on tehtävä yhteistyötä Georgian hallituksen kanssa, jotta sosiaalista mallia siellä voitaisiin kehittää. Hallitus on tehnyt jo paljon työtä, kun kansa ja kansalaisyhteiskunta on otettu mukaan demokratisaatioprosessiin. Esimerkkinä tästä viimeisimmät syrjinnävastaiset lait. Georgian hallitus voi vain todella luoda syvemmän sosiaalisen mallin, mutta haluan, että teemme kuitenkin yhteistyötä heidän kanssaan, jotta he todella nämä yhteiset jaetut arvot toteuttaisivat käytännössä. Kiitokset. Ja Landsbergi, seuraavana puheelkaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät naiset herrat, puhemies. Huomenna kun ratifioidaan Georgian sopimus EU on asettanut viime askeleen kohti sitä sitoumuksia, jota se antoi Georgille aiemmin. Se lupasi, että kolme maata, jotka vastaavat kriteereitä, voivat päästä askeleen lähemmäksi EUta. Georgia oli yksi näistä ensimmäisistä ja yksi kaikkein aktiivisimmista tältä alueelta. Ja se maksoi myöskin kovan hinnan tästä valinnastaan. Riippumatta kaikesta siitä, mitä tänään on tapahtunut, meidän pitäisi olla ilahtuneita siitä, että olemme tähän tärkeään pisteeseen päässeet. Siitä huolimatta on vielä kuitenkin jotakin hälyttäviä kehityskulkuja euroantlaattiselle polulle suuntautuminen on johtanut myöskin hankaluuksiin. Valikoiva oikeudenkäyttö on yksi näistä ongelmista. Lisäksi tämä tulisi ottaa erittäin vakavasti huomioon täällä par- parlamentissa. Georgian pitää säilyä ja pysyä tällä uudistusten linjalla. Pitäisi olla selvää se, että maan poliittisen eliitin täytyy olla yhtenäinen, kun kysymys on euroatlanttisesta integraatiosta oikeusvaltioperiaatteesta ja oikeusjärjestelmän riippumattomuudesta. Vasta silloin todelliset, Georgian unelmasta voi tulla totta ja se ei vain haihdu ilmaan tyhjä, tyhjänä. Ja enämsi. Kiitokset Booni, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Georgian siirtyminen lähemmäksi EU- tai EU-mallia ei suinkaan ole käynnistynyt nyt, vaan siihen lähdettiin jo pitkän aikaa sitten ja nyt tämä kehitys vain nykyhallituksen myötä jatkuu. Uudistuksia on tehty ja kansalaiset uskovat, että tämä eurooppalainen valinta on hyvä valinta. Nyt voidaan sitten pyrkiä löytämään uutta energiaa, kun jatkossa maa ponnistelee EU-jäsenyyden suuntaan. Ja tämä yhdistää kansaa ja viranomaisia. Ja on erittäin tärkeää, että EU-standardeihin pyritään ja oikeus laitoksen kehityksessä eh, tulee myöskin edistys tapahtua. Tällä tavalla voidaan puhua modernista valtiosta, eikä se ole ainoastaan toimiva julkisten palvelujensa osalta, vaan myöskin kansalaisyhteiskunta on tällaisessa maassa vahva. Uskoisin, että näissä kysymyksissä ja talouden kysymyksissäkin Georgia nyt eh, edistyy nopeasti ja tulee lähemmäksi länttä. Ja tässä se tarvitsee EUn tukea ja meidän tulee antaa neuvoja ja ohjeita ja tukeamme maalle. Ja on tarkasteltava viisumivapauskysymystä ja sellaisten hankkeiden toteuttamista, jotka nopeasti hyödyttävät maata ja sen kansalaisia. Mutta kun Georgia siirtyy lähemmäksi Eurooppaa, niin on tehtävä selväksi kaikille kumppaneille eh, se, ja myöskin eh, vihollisille, kuten Venäjälle, on tehtävä selväksi se, että Georgian viisaus ja identiteetti on riittävän vahva ja yhdessä onnistumme. Kiitokset sitten Catch the Eye-puheenvuoroihin. Puheenvuoropyyntöjä on kolme. Valchettis, eh, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti savo kolegą Mamikiną su labai rimtu. Kiitokset. Tämä esitys on varsin tervetullut ja nyt Ukrainan ja Moldavin jälkeen on Georgian äh, vuoro mm, saada solmittua assosiaatiosopimus. Se on ilman muuta tärkeä ja ilman muuta tulemme tukemaan maata sen sitoumuksissa tulla lähemmäksi Euroopan unionia. On selvää, että maan tilanne ei aina ole ollut helppo, eikä polku ole ollut helppo, ja sitä hienompaa on, että tällainen suunta on valittu eurooppalaismyönteinen suunta. Ja varmasti taloudellinen ja poliittinenkin yhteistyö vahvistuu tulevaisuudessa Georgian kanssa ja toivottavasti tämä hyödyntää myöskin kansalaisia. Thank you. Ja seuraava puhuja, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä tuen Georgian polkua kohti Euroopan unionia ja assosiaatiosopimuksen ratifiointi on todella suuri askel eteenpäin. Tietysti sen toimeenpano on suuri tehtävä Georgialle. Toivon mukaan 2015 Riikan huippukokouksessa voimme puhua vielä enemmän Georgian Euroopan näkymistä ja muista itäisen kumppanuuden maista Viisumivapauden tehokas toteuttaminen on tärkeä osa tätä prosessia ja tästä pitäisi myöskin pystyä puhumaan Riikassa. On tärkeää, että tuemme alueellista koskemattomuutta ja neutraliteettia, puolueettomuutta ja tietysti tämä tietysti liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan se, että maalla on tietyt suhteet Venäjään ja Abhasian alue myöskin ja siellä tapahtumat ovat varsin huolestuttavia. Siis Venäjä Georgian yhteydessä huolestuttaa. Korau ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. I, okay. Thank you, thank you very much Mr. Sherman to, for leaving me the floor. Eh, io più che altro volevo fare eh, delle... riflessioni. Kuultuani tai seurattuani tätä käytyä keskustelua olisin hieman omalta osaltani kommentoinut tätä vapaakauppa- ja assosiaatiosopimusta. Useinhan puhumme Georgian, Moldavian ja Ukrainankin kanssa solmituista vapaakauppasopimuksista. Ja e, tässä viitataan usein historiallisiin seikkoihin ja sanotaan, että e, Nämä ovat historiallisia tärkeitä hetkiä ja kyllä mekin olemme sitä mieltä, että jos noudattaa näitä perusperiaatteita EUn osalta, niin asioissa voidaan edetä. Mutta tässä äh, sitten äh, on vähän katsottava, äh, mikä on Venäjän yhteys tässä kaikessa. Meidän on nimenomaan toimittava rauhanomaisesti ja ymmärrettävää, että tässä kannattaa myöskin ymmärtää, mikä on Venäjän tilanne. Tämä olisi silloin kaikkein huomattavin ponnistus. Kiitokset. Tässä on kaksi puheenvuoropyyntöä. Näin ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kiitos puhemies. Georgian lähentyminen EU-hun strategisesti ajateltuna on hyvin tärkeää tälle koko alueelle. Ja tämä on hyvin myönteistä myöskin tietysti meille. Sen takia puollaan tätä assosiaatiosopimusta, mutta haluan kiinnittää huomioon tärkeään asiaan Eh, joka ei ole kovin paljon huomiota herättänyt. Vähemmistökysymykset Georgiassa, ne ovat eh, itse asiassa aika olennainen osa tämän maan tulevaisuudessa. Vaikka myönteisiä askelia on ollut eh, vähemmistöjen eduksi, kuitenkin edelleen puuttuu luottamusta ja äh, ei myöskään ole todella vähemmistön ja enemmistön välisiä suhteita toteutettu täysimääräisesti. Tämä tietysti liittyy myöskin Georgian alueelliseen koskemattomuuteen. Me emme tietenkään katso, tai meidän tarvitse katsoa ajallisesti tai paikallisesti eteenpäin äh, ymmärtääksemme tai taaksepäin ymmärtääksemme, mitä ähm, ongelmia maalla voi olla, jos näitä vähemmistöongelmia ei ratkota. Vähemmistön ja enemmistön pitäisi löytää ratkaisu. Benfei, puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin kuin Kora, minä myöskin hieman mm, kommentoisin asiaa seurattua tätä varsin mielenkiintoista keskustelua. Martucello, Italian kollega, totesi, että toimet, joita täällä nyt teemme, ja tämä assosiaatiosopimusasia, sitä ei tule nähdä minkäänlaisena äh, ylenkatsena Venäjään päin. Ja tämä nousi esiin muissakin puheenvuoroissa. Mielestäni tältä kantilta asioita ei tulisi tarkastella. Assosiaatiosopimus Georgian kanssa eh, on pikemminkin nähtävä sellaisena, että eh, pyrimme eh, paremmin saamaan jalansia Euroopan unionina myöskin tällä alueella. Ei voida ajatella, että ainoastaan Yhdysvallat ja Venäjä voisivat vaikuttaa Kaukasuksen ja Mustanmeren alueella tai ylipäätään Georgian alueella. On tärkeää, että EUnkin rooli siellä näkyy ja tämän assosiaatiosopimuksen kautta se mahdollistuu ja myöskin poliittinen rooli alueella vahvistuu. Kiitokset ja sitten eh, komission jäsen Avramopoulos, olkaa hyvä. Michael. Um, let me start by expressing my thanks to the members Kiitoksia, hyvä puhemies. Näin alkuun haluaisin kiittää parlamentin jäseniä asian osoittamasta mielenkiinnoista ja hyvistä puheenvuoroista. Keskustelumme on osoittanut, että me olemme samaa mieltä siinä, että meidän täytyy edelleenkin tukea Georgiaa, kun se siirtyy lähemmäksi Euroopan unionia. Lisäksi kaikki kannatamme Georgian poliittista sitoumusta, jonka avulla se jatkaa välttämättömiä uudistusten tiellä varsinkin kun puhutaan uudistusten nopeuttamista oikeusalueella, perusoikeuksien kunnioittamisessa, oikeusvaltioperiaatteessa ja ottaen huomioon kaikki kansalaiset syrjimättä ketään. Toiminnan tulisi olla avointa, oikeasuhtaista, vapaata poliittisesta motivaatiosta ja oikeudenkäyntien pitäisi olla korrekteja. Assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano on vasta ensiaskel tällä tiellä ja meidän tukemme on paras tapa Georgialle päästä näihin meidän yhteisiin tavoitteisimme, jolloin se pyrkii rakentamaan demokraattisen, vakaan ja vauraamaan. Ja nyt puhemiehen kunniaksi siirryn puhumaan Kreikkaa. Hyvä puhemies. Haluaisin painottaa sitä, että se, että huomenna hyväksytään assosiaatiosopimus EUn ja Georgian välillä, avaa mahdollisuuden maalle historiallisesti katsoen myös geostrategisen mahdollisuuden maalle, joka voi olla merkittävässä asemassa rauhan yhteistyön rakentamisessa koko tuolla laajemmalla alueella. Se avaa tien kohti modernia eurooppalaistyylistä demokratiaa Georgiassa. Se pohjautuu oikeusvaltioperiaatteeseen siihen, että kunnioitetaan perusoikeuksia, että noudatetaan demokraattisia periaatteita. Ja se mahdollistaa myös sen, että näiden ihmisten tavoitteet, jotka ovat ihmiset, jotka ovat joutuneet elämään vaikeina aikoina, voivat luottaa optimistisaan eurooppalaiseen tulevaisuuteen. Kiitoksia. Seuraavana Mamikkin esittely. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Tämä keskustelu osoitti sen, että Euroopan parlamentti on valmis tukemaan poliittista muutosta Georgiassa. Sopimus tarjoaa eh, muutokselle mahdollisuuden. Se on myöskin solidaarisuuden osoitus eh, maan kansalle. Ja tämä solidaarisuuden aspekti on tässä varsin tärkeä, kun tarkastellaan kumppanuus sopimusta EUn ja Georgian välillä. Se ei suinkaan kohdistu mitään muuta kolmatta maata vastaan, vaan tärkeää on vain lisätä ja laajentaa yhteistyötä, eikä tästä yhteistyöstä hyödy vain Georgia, vaan myöskin eh, naapurimaat. Ja lopuksi vielä toteaisin kaikille kollegoille, jotka eh, keskustelun osallistuivat ja myöskin tekstin laatimissa olivat mukana. Toivon, että huomenna saadaan aikaan asialle myönteinen lopputulos. Ja toivottavasti Georgian eh, presidentti pääsee myöskin paikalle äänestyksen yhteydessä ja sitten toivottavasti eh, ratifiointivaihekin hoituu nopeasti. Dziękuję, panie. Kiitokset. Kiitos myös omasta panoksestanne. Todellakin e, asiakirja, jonka olette laatinut, e, tulee huomenna äänestettäväksi. Tähän päättyy tämän aiheen tarkastelu ja huomenna sitten asiasta äänestetään ja paikalla on myöskin Georgian presidentti. Siirrymme eteenpäin seuraavana aiheena Kartumin prosessi ja tuleva EUn ja Afrikan sarven yhteinen